Il presidente. Buongiorno. Puhemies. Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno, colleghi. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Istunto on avattu. Tänään meillä on esityslistallamme ensimmäisenä kohtana Euroopan parlamentin kanta koskien Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia. subito la parola a nome del Anna nyt heti jo vuoron neuvoston edustajalle, ministeri Nikolina Biankille. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Ja tervehtisin komission jäsen Suitsa, komission varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitoksia mahdollisuudesta keskustella tästä Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista ja sen mahdollisuudesta, joka on noussut esiin äh, tulevina äh, viime kuukausina. Kuten pääministeri Flenkovic kertoi teille, äh, neuvosto aloittaa valmistelevan työn lopullisen näkemyksen laatimiseksi. Kuten tiedätte, joulukuun huippukokouksessa saimme osviittaa tästä. Meidän mielestämme prioriteetti pitäisi laittaa vuoden 2019-2024 strategisen agendan täytäntöönpanolle, joka hyväksyttiin viime vuoden kesäkuussa, jonka tarkoituksena on tuoda konkreettisia tuloksia kansalaisillemme. Prioriteetit ovat hyvin samankaltaisia kuin mitä kansalaiset ovat nostaneet esiin esimerkiksi nyt kansalaiskeskusteluissa ja vuoropuheluissa. Konferenssin pitäisi perustua näiden vuoropuhelujen ähm, menestykselle. Minun pääministeri korosti sitä, että on tärkeää kuulla kansalaiset, että pystymme vastaamaan paremmin heidän odotuksiinsa. Meidän mielestämme konferenssin pitäisi kehittää meidän politiikkaamme keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niin, että pystymme paremmin puuttumaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Me myös uskomme, että tulevan konferenssin pitäisi olla läheinen prosessi, jossa kaikki kolme toimielintä ovat täysin mukana, jotta saadaan aikaan toimielinten välinen tasapaino ja huomioidaan roolimme. Myös jäsenvaltiot on otettava tasa-arvoisesti mukaan, samoin niiden parlamentit. Jaettu osallistuminen on tärkeää. Neuvosto pyysi, että Kroatian puheenjohtajavaltio laatisi neuvoston kannan äh, konferenssin sisällöstä, laajuudesta, kokoonpanosta ja toiminnasta ja että äh, tältä pohjalta käytäisiin keskusteluja parlamentin ja komission kanssa. Me olemme nyt käynnistämässä tämän työn ja voin kertoa teille tänään äh, Brysselissä suurlähettiläät käyvät ensimmäistä epämuodollista keskustelua aiheesta yleisten asioiden neuvostosta 28. tammikuuta asiasta keskustellaan myös. Me tulemme siis kuuntelemaan teidän keskusteluamme parlamentin kannasta ja tulemme lukemaan huolella teidän päätöslauselmanne ja odotamme myös komission panosta, joka ilmeisesti saadaan ensi viikolla. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia seuraavaksi. Antaisin puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle Dubrovska Suitsal, olkaa hyvä. Dear President, Hyvä. Secretary, Arvoisa puhemies, äh, arvoisat äh, parlamentin jäsenet on iloa kunnialla täällä Euroopan demokratian ytimessä keskustelemassa konferenssista Euroopan tulevaisuutta koskien. Kuten aikaisemmin todettua, pidän Euroopan parlamenttia läheisenä ystävänä. Ja hyvät jäsenet, äh, haluan yhä tulevaisuudessakin olla ystävänne ja myöskin toimia uudessa roolissa demokratian ja demografian edustajana. Tiedän, kuinka tärkeä rooli ne on päätöksenteossa. Lopultakin mehän teemme kansalaisia palvelevia päätöksiä. Kuitenkin Kuitenkaan emme ole tässä aina onnistuneet täysin. Tämä täytyy tunnustaa. Nyt meillä on mahdollisuus pohtia kansalaisten kanssa asiaa, kuunnella heitä, ottaa heidät mukaan, vastata ja selittää heille ja rakentaa uskottavuutta Euroopan unionin ja kansalaisten välillä. Tämä on tärkeä osa sitä, mistä konferenssissa Euroopan tulevaisuutta koskien on kyse. Nyt on avain hetki historiallisesti ja me kohtaamme sen haasteena. Tällä tulee olemaan seuraamuksia ei vain tulevaisuutta, vaan äh, nykyisyyttäkin koskien. Meistä kaikista riippuu konferenssin onnistuminen. Arvoisat jäsenet, haluaisin puhua hyvin suoraan. Emme enää ole tilanteessa, jossa politiikka olisi äh, rutiinia. Vanha politiikan tekotapa ei enää toimi. Kansalaiset haluamme ku- haluavat kuulla meitä ja meidän täytyy kuunnella heitä ja antaa heille palautetta. Yhteistyö ja rohkeus ovat avainsanoja tässä työssä. Meidän täytyy olla rohkeita ja löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotta demokratia toimisi vielä paremmin kansalaisten eduksi. Meidän täytyy toimia yhdessä kumppaneina parlamentin, komission ja neuvoston. Ähm, tämän vuoksi kaikki kolme toimielintä äh, voivat luoda tälle kumppanuudelle äh, tietä No, yhteisen päätöslauselman myötä. Tämä ei kuitenkaan pysähdy tähän. Meidän täytyy ottaa myöskin kansalliset parlamentit ja jäsenmaat mukaan. Niiden yhteistyö on ratkaisevassa roolissa tässä prosessissa. Meidän täytyy varmistaa, että saavutamme kaikki kansalaiset, erityisesti ne, jotka eivät ole meihin tavallisesti yhteyksissä. Me luotamme hyvin vahvasti alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa tehtävään yhteistyöhön varapuheenjohtajana. Minä haluan kuulla kaikkia Euroopan kansalaisia kaikista Euroopan kolkista. Hyvät kollegat, pitäisikö meidän päättää työmme tähän? Ei todellakaan. Prosessi on käynnissä. Toivottavasti konferenssin editessä muut liittyvät työhömme. Meillä on kaksi sarkaa. Ensinnäkin komission poliittisten prioriteettien ja strategisen agendan varaan rakennetut teemat ja tämän lisäksi toimielliset kysymykset, kuten esimerkiksi komission puheenjohtajan valinta tai ylikansalliset vaalilistat. Tässä komission roolina on olla neutraali välittäjä. Minun kollegani Jurova vastaa tästä aihepiiristä. Me tulemme keskustelemaan konferenssin muodosta 27. päivä tammikuuta. Tämä keskustelu on komission panos siihen. Mielipiteen vaihtoon täytyy käydä kolmen toimiminen välillä, jotta me saamme selville tulevaisuuskonferenssin rakenteen ja menettelytavat. Tämä liittyy yhteisen päätöslauselmaan, johon jo viittasin. Yleisten asioiden äh, neuvosto käsittelee 28. päivä tammikuuta äh, asiaa ja sen jälkeen voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja määritellä konferenssin alkupäivän. Ähm, toivottavasti tämä tapahtuu tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä olisikaan parempi ajankohta kuin 9. päivä toukokuuta Eurooppa-päivä. Sehän on meille kaikille hyvin tärkeä päivä. Näen jo, minkälaista potentiaalia piilee hedelmällisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa jakamiemme visioiden eteen. Kollegani Sefcovic tulee liittymään tähän työhön. Arvoisat jäsenet, te olette kansalaisten suoraan valitsemia edustajia ja sellaisina aivan ratkaisevan tärkeässä roolissa prosessissa. Kiittäisin siksi teidän sitoutumustanne olla päättämättä konferenssin lopputulosta etukäteen. Tällainen haittaisi demokratiaa enemmän kuin se, että me tekisi mitään. Arvoisat jäsenet, kun vahvistitte minun roolini komission varapuheenjohtajana, osoititte minulle luottamusta. On hyvin tärkeää rakentaa luottamusta kansalaisten välille ja aivan samoin hyvin tärkeää on ollut meidän välisemme luottamus. Kiittäisin siitä. Paljon kiitoksia sen jälkeen, kun olemme kuulleet nyt neuvostoa ja komissio ennen kuin antaisin äh, eri puhe- ryhmien puheenjohtajille puheenvuoroa. Haluaisin tehdä muutamia huomautuksia. Me olemme nimittäin tätä äm, Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia työstäneet jo muutamia kuukausia. Luonnollisesti olen erittäin tyytyväinen siihen, että tänään meillä on tämä keskustelu esityslistalla täysistunnossa. parlamentissa jättämä me käsittelemme päätöslauselmaa. Ja kuten tiedätte, tämä konferenssi on syntynyt Euroopan parlamentin pyynnöstä. Komission puheenjohtaja von der Leyen otti vastaan ähm, heinä, viime heinäkuussa Euroopan parlamentin vaalien jälkeen tämän pyynnön ja oli kaikille selvää, että tietyt demokraattisen hallinnon mekanismit Euroopassa ovat sellaisia, että niitä tulisi uudelleen arvioida systemaattisesti. Me toivomme tämän koko parlamentin kanta, että tämä tapahtuisi kansallisen toimielintien kanssa, mutta erityisesti kansalaisia kuunnellen. Uskoakseni se päätöslausuma, josta täysistunto tänään äänestää, tulee olemaan tärkeä etappi uudistusten tiellä. Uudistuksia ei ole etukäteen päätetty, mutta Varmastikin tämä on nyt tärkeää liikevoimaa. Me tarvitsemme toimivaa demokratiaa. Ja ennen kaikkea me tarvitsemme sitä, että demokratia palvelisi kansalaisia. Olen sitä mieltä, että tämä on sekä Euroopan unionin toimielinten että Euroopan unionin intressien mukaista. Tästä syystä tämän prosessin keskiöön tulee asettaa kansalainen uskoakseni täällä parlamentissa tänään on tästä syystä tärkeä päivä. Kaikki poliittiset ryhmät käyvät asiasta dialogia ja luonnollisesti myöskin kaikki toimielimet. Jos me käymme tällä tiellä yhdessä eteenpäin, olemme onnistuneet. Ähm, kiitokset. Ja antaisin nyt heti ähm, EPPn puheenjohtaja Manfred Weberille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam Vice President, Council Representative. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, anteeksi, e, komission edustaja. Pitää lähteä liikkeelle siitä, että 101 miljoonaa henkilöä osallistui eurovaaleihin. Tämä on maailman toiseksi suurin demokraattinen alue. Tästä pitää lähteä liikkeelle. Ihmiset uskovat Eurooppaan, luottavat siihen ja haluavat osallistua tulevaisuuden rakentamiseen. Avainkysymys on nyt se, lasketaanko minun ääntäni, onko sillä merkitystä. Ja tältä osin tilannetta voidaan parantaa, tämän tiedämme. Siitä syystä seuraavan vuosikymmenen pitää olla Euroopan demokratian vahvistamisen vuosikymmen. Jos ajatellaan EPP-ryhmän työskentelytapa-ajatuksia. Meille on tärkeää, että ihmiset saadaan mukaan. Pitää kuulla ihmisten ajatuksia ja osallistaa heidät. Ja toinen asia on selvä, että parlamentti edustaa kansalaisia ja Euroopan unionin eri alueita poliittisesti myös ja sisällön osalta edustamme parlamenttia, jossa todellakin uskomme vapaaseen mandatin myönteisellä tavalla on hyvin vaikea saada ryhmän yhtenäisyys vahvistettu on tärkeää, että kaikilla on vapaus. Ja sitten meillä on komission kanssa hyvä eh, työskentelysuhde. On tärkeää, että varapuheenjohtaja Pravkan kanssa voidaan tehdä oikein hyvää työtä. Ja toinen tärkeä seikka periaatteiden osalta on kansallisten parlamenttien osallistaminen. Kaikista näistä on sovittu, mutta Euroopan unionin uudelleen parlamentaaristaminen on meidän ryhmällemme tärkeä seikka. Tämä siis rakenteesta ja sitten jos ajatellaan suuntaa, demokratia pohjautuu kahteen periaatteeseen. On ehdokkaita ja on ohjelmia. Tämä koskee sekä kaupunginjohtajia että kansleriehdokkaita. Ja meille on tärkeää, että tämä toteutuu myös Euroopan tasolla, esimerkiksi kun halutaan komission puheenjohtajaksi. Eli tämä vanha kärkiehdokas käsite keskustelu viime vuonna. Tämä ei onnistunut ja tämä on EPPlle vielä tärkeä asia. Ja haluamme saada kärkiehdokas asettelusta sitovan toimintatavan. Tarvitsemme tervettä kirpailua puolueiden välille. Siksi meidän on mietittävä uudelleen sääntöjä eurooppalaisille poliittisille puolueille. On mietittävä sitä, miten tämän parlamentin roolia voidaan vahvistaa esimerkiksi aloiteoikeuden osalta, että parlamentillakin olisi niin kuin kaikilla muilla parlamenteilla on aloiteoikeus. Tähän pitää suunnata tähän suuntaan halutaan lisää demokratiaa, ihmisten on päätettävä, näin pystytään Euroopan vastaisia voimia vastustamaan. Ja sitten lopulta, olemmeko valmis, valmiita vastaamaan huomispäivän haasteisiin, mitä voidaan tehdä nykyisen sopimuksen pohjalta, mutta myös pitää huomioida mahdollisuus perusopimuksen muuttamisen. Tämä on toinen asia, jonka haluamme ottaa käsittelyyn konferenssissa. Eli me tänään, tehkäämme töitä ja tämä on uusi unelma Euroopalle. Kiitos. Presidente Garcia Perez. Kiitoksia seuraavaksi SND-ryhmän puolesta. Ähm, puheenjohtaja Garcia Perez, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, 9. toukokuuta tulee taas kuluneeksi pyöreitä vuosikymmenet liittyen Euroopan unionin taustan perustamiseen Schumannin julistuksella. Ja tällöin maat halusivat yhdessä turvata tulevaisuuden, mutta tuolloin sanottiin, että Eurooppaa ei hetkessä rakentaisi, vaan tarvittaisiin jatkuva prosessi, joka pohjautuu solidaarisuuteen. Nyt meidän pitää antaa uutta pontta sille, jotta Euroopan unioni voi taata rauhan täällä ja koko maailmassa ja parantaa ihmisten elämää. Tällä hetkellä unionin edessä on uusia haasteita, kuten ilmastonmuutos, epätasa-arvo, digitalisaatio, mutta valitettavasti on myös oikeusvaltion kimppun käymistä ja populismia. Ja sen takia tämä konferenssi on ainutlaatuinen mahdollisuus. Meidän pitää käyttää se hyväksi, jotta voidaan päivittää unionia ja parantaa sen kykyä vastata haasteisiin. Tämä on myös mahdollisuus saada kansalaiset mukaan ja kuulla, mitä kansalaiset Euroopalta odottavat ja ottaa vastaan heidän ehdotuksensa siis kaikilta yhteiskunnan eri osilta. Näin tehtiin ensimmäisessä Haagin vuonna 1940 2008 pidetyssä tulevaisuuskonferenssissa ja on parannettava kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Sosialistit ja demokraatit haluavat todellista vuoropuhelua kansalaisten kanssa, josta saadaan sitten käytännön tuloksia. Meidän on saatava mukaan laajalti koko yhteiskunta eri suku puolet ja eri ikäiset henkilöt ja mm, eri alueilta kotoisin olevat henkilöt sekä sellaiset, jotka edustavat paikallistasoa että aluetasoa. Jos kaikki kansat ja kaupungit eivät ole edustettuina, niin ei, ei huomioida sitä, että juuri siellä pannaan täytäntöön kaikki e, päätökset. Niin kuin Jean Monnet sanoi, me haluamme yhdistää ihmiset. Kaikki eivät kuitenkaan ole tästä Eh, selvillä, vaan he ajattelevat kansojen kautta, mutta Euroopassa yhdessä olemme vahvempia. Kun tilanne on yhä vaikeampi, meidän on vahvistettava omaa hankettamme. Emme täällä ole markkinoita rakentamassa, vaan yhteisöä ja se on paljon enemmän ja siksi nyt on puolustettava eurooppalaista demokratiaa ja muistettava, että ihmisten elämä on parannettava liian pitkään. Union on unohtanut sosiaalisen pilarin ja talouspolitiikan rinnalla ei ole ollut sosiaalisia toimia. Köyhyys on lisääntynyt ja tämä vain lisää populismia. Me olemme ottaneet paljon askelia kansalaisyhteiskunnan edistämisessä ja Lissabonin sopimuksesta voidaan olla tyytyväisiä, koska se vahvisti parlamentin roolia ja antoi ihmisille lisää osallistumistapoja, mutta tämä ei riitä. Toivottavasti Euroopan tulevaisuuden konferenssi antaa uusia mahdollisuuksia, foorumeja, missä käsitellä unionin parantamista on parantava myös eh, vaalitapoja seuraavia vaaleja varten 24 vuonna. Me olemme kulkeneet pitkän matkan. Eurooppalainen perhe on laajentunut kuudesta maasta on tullut 28. Valitettavasti joudumme yhdestä jäsenestä luopumaan toivottavasti vain joksikin aikaa. Meidän pitää nyt uudelleen miettiä Euroopan hanketta. On tärkeää miettiä menneisyyttä ja kuljettua tietä ja on muistettava, mikä kaikki meitä yhdistää, mutta vielä tärkeämpää on muistaa, että tulevaisuus on käsissämme, että emme saa olla nostalgisia, vaan joka päivä on rakentava Eurooppaa. Tämä on kohtaloyhteisö, joka kuuluu meille kaikille ja kaikki kaikkien yhdessä on päätettävä suunnasta. sosialistit ja demokraatit me omalta osaltamme myös kannamme kortemme kekoon, jotta Euroopan unelma toteutuisi. Äh, kiitoksia. Seuraavaksi puheenjohtaja Scholos äh, Renew Europe, olkaa hyvä. Äh, kiitoksia puhemies. Me toteamme usein täällä täysistuntosalissa, että moninaisuus on Euroopan rikkaus. Nyt meillä on taas kerran mahdollisuus osoittaa tätä. Ähm, Vaalit osoittavat, että kansalaiset uskovat Eurooppaan, mutta haluavat uudistuvaa, parempaa Eurooppaa. Ensimmäisen askeleen pitäisi olla se, että otamme tähän eurooppalaisen prosessiin kansalaiset mukaan. Eurooppaa ei ole luotu Brysselissä eliittiä varten tai jotakin kuplaa varten. Sen tarkoituksena on palvella kaikkia eurooppalaisia. Nyt meillä on mahtava mahdollisuus konferenssin myötä muuttaa ajattelutapaamme ja antaa kansalaisille todellakin mahdollisuus. Ähm, heillä on usein ollut tunne, että Eurooppa ei heitä kuuntele tai että Eurooppa asettaa vain esteitä heidän tielleen tai että Eurooppa luo erilaisia rajoitteita. Tämä konferenssi on mahdollisuus avata ovet kansalaisille ja me olemme aivan syystä puolustaneet 9. Äh, toukokuuta konferenssin aloituspäivänä. Meidän täytyy ottaa säännöllisesti kansalaiset mukaan, eikä vain viiden vuoden välein, kun vaalit ovat tulossa. Nollisesti kuulemme, että jäsenmaat ovat huolissaan. Ne pelkäävät, että menettävät omia vastuitaan. Mutta minä olen vakuuttunut siitä, että osallistava demokratia, edustuksellinen demokratia, parlamentaarinen sellainen on yhteensovitettavissa. Hyvät kollegat, meillä on nyt kaksi ja puoli vuotta aikaa saada aikaan uusia ajatuksia, jotka tekevät toimielimistämme toimivampia. Ja meidän täytyy samalla osoittaa, että Eurooppa todellakin on yhteinen kotimme. Monet näin jo toimivat ja meillä on paljon oppia otettavana siinä, kuinka voimme yhdistää alueemme ja tietyt kulttuurit ja Euroopan. Eurooppa on kaikkia tätä yhtä aikaa. Nyt me juhlistamme Lissabonin sopimuksen 10-vuotispäivää ja toisaalta Brexit on tulossa. En yhdistä näitä kahta tapahtumaa etuksellisesti, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa ne huomioon. Nämä ovat oireita Euroopan kuplaantumisesta. Euroopan täytyisi olla uudenlaisen näkemyksen kenttä. Kiitos. Ehm, la parola è a Freund. Seuraavaksi äh, puheenjohtaja Freund vihreistä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minun mielestäni tämä keskustelu, jota käymme tänään, on paras äh, äh, läksiäislahta ja Nigel Faragelle. Mikä äh, parempi idea kuin antaa tärkein esitys, asia, täysistunnon kohta hänelle asia, jota hän pitää pahimpana painajaisena. Hän kutsuu sitä tätä federalistiseksi salajuoneksi, mutta se tehdään avoimesti. Se on demokraattinen prosessi. Tämä ei ole mikään vanha ideologia, vaan koska solidarisuus on vahvempaa kuin viha ja yhteistyö on vahvempaa kuin nationalismia, kun Nigel ja Brexitirit ajavat Iso-Britannian kuilun reunan yli, niin me otamme seuraavia askeleita Euroopan integraatiossa keskustelu, joka johtaa vahvempaan ja demokraattisempaan unioniin. Ja koska me uskomme, että se mitä tarvitaan ilmastokriisin aikana, kun suuret yritykset eivät maksa verojaan, kun meidät puristetaan Yhdysvaltoihin, valtojen, joka luotettavuus karisee ja äh, aina vahvemman Kiinan väliin, ei ole itsekkyyttä. Meidän täytyy äh, yhdistyä ja tehdä yhteistyötä, koska muuten äh, tulemme kärsimään yksin. Joten ne ehdotukset, joita Euroopan parlamentti tekee eh, tänä päivänä, ovat vahvoja. Ne perustuvat niihin hyvin esimerkkeihin, joita olemme nähneet Irlannissa, kansalaisfoorumit siellä. Meidän tarkoituksemme on tarkoitus käydä laajaa keskustelua eh, kansalaisten kanssa ympäri Eurooppaa, kansallisten parlamenttien kanssa, EU-toimielinten kanssa. Ja minun on sanottava kollegoilleni sosiaalidemokraateista ja konservatiiveista, että ei riitä se, että eh, vain työmarkkinaosapuolet ja Business Europe otetaan mukaan keskusteluihin. Meidän on otettava myös eurooppalaiset kansalaisjärjestöt mukaan tähän keskusteluun. Tiedän, että tässä hankkeessa on riskinsä se, että tämä keskustelu käydään 24 kielellä, että ei onnistuta murtamaan Brysselin kuplaa. Ehkä ei tuoda niitä uudistuksia, joita kansalaiset meiltä odottavat, mutta pahinta, mitä voisimme tehdä, on se, että emme yrittäisi. Joten olemme nähneet eurokriisissä ja maahanmuuttokriisissä, että jumitumme aina aina, kun integraatio toteutetaan vain puolitiehen. Vastaus, joka meidän on annettava, on se, että me annamme Euroopalle ne välineet ja kyvyt puuttua näiden päivien valtaisiin haasteisiin, joten pysäyt se, että populistit ja euroskeptikot dominoivat Eurooppa-keskustelua, otetaan askel kohti yhtenäistä Eurooppaa ja federalistista Euroopan tasavaltaa. Kiitoksia seuraavaksi puheenjohtaja Zanni, ID-ryhmä. Kiitoksia puhemies. Vaikuttaa siltä, että ähm, sekä parlamentissa että uudessa komissiossa nyt uuden kauden aluksi on pohdittu paljon tätä konferenssin järjestämistä. Ja että tämä tulee olemaan tulevien viiden vuoden ähm, määrävä pilari ja luonnollisesti meillä saattaa olla erilaisia tuloksia, mutta kaikki ryhmät kuitenkin esittävät tämän tarpeellisena. Minä en usko, että tällainen harjoitus on tarpeen. Kansalaiset ovat viestineet erityisesti toukokuun vaalien yhteydessä, eivätkä he pyytäneet, että järjestettäisiin konferensseja tai keskusteluja tai jotain agora-tapahtumia. He haluavat konkreettisia vastauksia, he vaativat toimia. Tässä kyseessä ei ole se, että ongelma olisi, ei kansalaisia kuulla. Tämä on poliittinen ongelma. Ongelma on se, että tämä toimielin ei ole pystynyt viime vuosina vastaamaan konkreettisin toimin poliittisesti suuriin ongelmiin, joita eurooppalaisilla kansalaisilla nykyisin on edessään talouskriisiin tai sisäisen turvallisuuden ongelmiin tai maahanmuutto teemaan tai muihin teemoihin. Me emme voi tätä jättää sivuun edes päätöslauselmassa. Olen sitä mieltä, että ennen kuin täällä parlamentissa pystytään tähän työhön kunnolla ryhtymään, meidän tulee olla itse kriittisiä ja tarkastella niitä virheitä, joita viime vuosina on tehty, niitä vakavia virheitä, jotka ovat johtaneet taantumiseen mantereellamme ja siihen, että me emme enää ole Ähm, kansainvälisessä politiikassakaan läsnä. Viimeisten 25, 20 vuoden politiikka on vain heikentänyt meidän mannertamme ja jäsenmaitamme ja tehnyt kansalaisistamme köyhempiä. Keskustelimmepa sitten missä tahansa ehdotuksista. Nämä ovat tämän jonkinlainen markkinointiharjoitus, jossa ei ole mitään järkeä. Minä olen sitä mieltä, että meidän tarkoituksemme pitäisi olla pyrkiä ymmärtämään, missä olemme menneet vikaan. Ja tähän mennessä toimielimet eivät ole tällaista itsekritiikkiä osoittaneet. Äh, ja kun vihreitä kollegoja kuuntelin, niin sanoisin, että tässä kyseessä ei ole mikään federalistinen teema. Eivät kansalaiset sellaista halua. Kansalaiset ovat aina sanoneet päinvastaista, kun pääsevät käyttämään ääntään. Meidän täytyy sen sijaan identiteettiämme puolustaa, kasvattaa tietoisuuttamme. Eurooppa ei ole olemassa ilman sen kansoja ja valtoja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta puheenjohtaja Legut, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä puhun tulevasta päätöslauselmasta, joka tulee tältä parlamentilta. Minä haluaisin korostaa sitä, että päätöslauselmassa ihan kaikki on väärin. Se on väärin siksi, että artikla 4.8.8 Euroopan unionin sopimuksesta sanoo selvästi, että neuvoston tehtävä ei parlamentin eikä komission on kutsua koolle tämän tyyppinen konferenssi. Tämän parlamentin ja komission suhtautuminen perustamissopimuksiin on ollut aika selvä, mutta pitää ainakin nyt muistaa, että me nyt poikkeamme siitä, mitä perustamissopimuksissa on sanottu. Eli tarkoitus tässä on se, että eh, tarkoitus pyytää keinot ja kun halutaan edetä unionissa, niin ei huomioida perustamissopimuksen kirjainta, mutta tämä on kuitenkin väärin koko menettely oli todella häpeellinen. AFKO jätti kaksi ryhmää pois, kun eh, tekstiä laadittiin ja eh, äänestysluettelo lyötiin lukkoon etukäteen. Viisi ryhmää valmisteli asiakirjan salassa ja muut ryhmät suljettiin pois, eivätkä ne voineet antaa panostaan. Jos ette tätä tienneet, hyvät naiset ja herrat, niin tässä on nyt todellakin väärin pelattu. Tässä enemmistön tyrannia toteutuu. Euroopan parlamentille annetaan tässä johtava asema, eikä huomioida kansallisia parlamentteja niiden demokraattista legitiimiyttä. Se on kuitenkin paljon suurempi, hyvin paljon suurempi kuin Euroopan parlamentin legitiimiys on. Tämä on vääränlainen siksi, että se antaa todellisen vallan konferenssille, sisäiselle mm, ryhmittymälle, ohjauskomitealle, jossa on varmasti vain nämä viisi puoluetta mukana. Eli taas enemmistön tyranniasta on kyse, ja se on väärin myös siksi, että sen lopputulos on lukkoon lyöty jo etukäteen, niin kuin täällä on kuultu. Tätä pidetään vain ponnahduslautana eh, kärkiehdokasprosessissa ja unionin eh, toimivaltojen lisäämisessä. Eli ei tämä ole mikään kuulemisprosessi, tämä on ihan eh, vain huijausprosessi, koska tässä on jo etukäteen päätetty, mihin pyritään. Ei tarvita kovinkaan paljon älyä jotta voidaan ennakoida jo sitä, että tämä tulee vain lisäämään jakautumista Euroopassa ja jakautuminen on nyt jo syvää. Meidän ei pidä kuitenkaan tästä yllättyä, sillä aina on ollut hyvin eh, helppoa saada ihmiset vastakkainasetteluun. Ihmiset, sanotaan, että ihmiset oppivat virheistään, mutta vaikuttaa siltä, että Euroopan parlamentin jäsenistä suurin osa ei näin tee. Kiitoksia Guerhman puolesta puheenjohtaja Omri. Paljon kiitoksia puhemies. Yli kuukauden ajan ranskalaiset ovat osoittaneet mieltään eläkkeiden leikkaamista vastaan. 1200 lääkäriä osoitti mieltään eilen ranskalaisten sairaaloiden olosuhteiden heikentymistä vastaan. Kaikkialla Euroopalla kansalaiset osoittavat niukkuuspolitiikkaa vastaan mieltään. Kuitenkin tämä on aivan Euroopan ynintä kaikkialla. Kansalaiset kieltäytyvät tällaisesta solidarisuuden rikkovasta mallista. Euroopan tulevaisuudesta kestävällä konferenssilla olisi mahdollisuus tähän tarpeeseen vastata, mutta valitettavasti näin ei näytä tapahtuman ei tavoitteiden eikä menettelytavan suhteen. Nämä tavoitteet ovat vain kosmeettisia. Koko rakennus on romahtamassa ja sen rakennetta tulisi miettiä uudelleen. Meidän täytyy uskaltaa nimetä ongelmat ja muuttaa suuresti perussopimuksiamme. Miksipä tämä konferenssi ei voisi olla perussopimusten muuttamiseen tähtävä konferenssi? Meidän pitäisi saada todellinen uusi vihreän kehityksen ohjelma, joka olisi sosiaalinen, ympäristöystävällinen. Meidän täytyisi tehdä solidaarisuussopimus sen sijaan, että meillä olisi tällainen, tällaisia taloudellisia sopimuksia. Meidän täytyy ähm, pyrkiä siihen polkumyynnin suhteen. Tässä kyseessä on jälleen kerran kulissi ja komissiolla ei ole mitään legitiimiyttä hoitaa tämän kaltaista hanketta. Meillä on jokaisesta maasta korkeintaan kolme henkilöä. Takaako tämä todellakin sen, että meillä on todellista kansalaisten osallistumista? Ja kuka voisi kuvitella, että me voisimme täällä toimielimissä järjestää kansalaisten kuulemisia ilman, että meillä olisi jonkinlaista kansanäänestysprosessia sen rinnalla miksipä toistaa näitä vuoden 2002 virheitä, jotka johtivat valitettavan Lissabonin sopimukseen, jota Euroopan kansat kuitenkin vastustivat. Jo vuosia olemme halveksuneet kansalaisten tahtoa. Meidän täytyy nyt vastata ähm, toimielimiin kohdistuvaan yhä suurempaan kritiikkiin ja luoda pelisäännöt uudelleen. Tämä Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi tulee olemaan tyhjää täynnä, elme näin tee. Kansalaiset kuitenkin ansaitsevat enemmän todellista uudistusta, radikaalia uudistusta, joka palvelisi planeettaa ja Eurooppaa ja joka olisi todellakin mukaan ottava prosessi. Meidän ei pitäisi nyt jälleen kerran vesittää eurooppalaista alkuperäistä ajatusta. Kiitoksia sitoutumattomien puolesta. Ähm, Massimo Castaldo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Komissaaria, Hyvä puhemies, komission jäsen. Tänä vuonna meillä on vihdoin mahdollisuus aloittaa äh, äh, keskustelu muutoksesta, jota olemme äh, halunneet jo monta vuotta. Nyt kun meillä on tämä meidän täytyy hyödyntää tämä hieno mahdollisuus, ei pelkästään keskustellaksemme Euroopasta, vaan käynnistääksemme uudistukset, sosiaalinen pilari, monet muut kysymykset. Tarvitsemme myös vahvistettua yhteistyötä, jota ei ole hyvinkään paljon käytetty. Jo, meidän täytyy kuitenkin välttää liian monen nopeuden Eurooppa. Meidän täytyy kuitenkin välttää se, varmistaa että tämä konferenssi voi johtaa myös ähm, perussopimusten muutokseen, äh, myöskin tämän parlamentin aloiteoikeuteen. Kansalaisten täytyy olla moottorina tässä prosessissa. Meidän on parlamentina puolustettava heidän ääntään, heidän äh, toiveitaan ja unelmiaan. Tämä konferenssi ei saa olla pelkästään tällainen muotoharjoitus. Äh, liian paljon aikaa on kulunut Euroopan vastaisuuden nousu on seuraus tästä tekemättömyyden tilanteesta on noussut vihaa ja meidän on nyt toimittava. Kiitoksia. Kiitoksia. Olemme kuulleet poliittisten ryhmien puheenvuorot. Luonnollisesti seuraavaksi voimme käyttää myöskin sinisiä kortteja. Edustaja äh, Rangel, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä neuvosto, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin sanoa seuraavaa. Nyt on todellakin aika valmistautua unionissa seuraavalle vuosikymmenelle ja me tarvitsemme hyvin laajaa ja syvälle luotavaa keskustelua, jotta voimme valmistella toimielimemme ja unionimme niin, että pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tästä syystä konferenssi on järjestettävä ja tällä tavalla. Mutta nyt merkittävää on se, että tällä kertaa haluamme valmistelussa huomioida kaiken sen tietotaidon ja kaikki välineet, mitä meillä on, niin että saadaan kansalaisetkin mukaan tähän keskusteluun. Tämä on pyrkimyksemme. Tämä on osallistava demokratiaa, totta, mutta on oltava varovaisia. Emme halua sekoittaa osallistuvaa demokratiaa edustukselliseen demokratiaan. Yksi asia on kuulla kansalaisia, ottaa heidät mukaan ja saada heidät sitoutumaan meidän keskusteluihimme. Toinen asia on sitten institutionaalinen edustus sillä meillä on tässä oikeusvaltioperiaatteisiin pohjautuvat valtiot, kun nämä kaksi asiaa pitää pitää erillään siinäkin tapauksessa, että tähän hankkeeseen on lähdettävä sillä tavalla, että on saatava kansalaisilta mahdollisimman paljon kimmokkeita panoksia. Eli minä nyt toivon, että ensimmäistä kertaa meillä voisi olla Euroopan unionin sellainen uudistamishanke, jossa kansalaisia todella kuullaan ja missä heidän mielipiteellään on merkitystä. Madam Bischoff for two and a half minutes. Kiitoksia edustaja Bischoff, kaksi ja puoli minuuttia. Viime vuosia äh, kuvastivat kriisikeskustelut, Brexit, euroskeptikoiden ja oikeistopopulistien äh, kovenevat äämenet, ei vaan täällä parlamentissa. Äh, parlamenttien tivaalien mm, Euroopan vaalien vahvistunut osallistuminen oli ensimmäinen askel pois tästä noidankehästä. Kansalaiset osoittivat vaalivilkkauden kautta, että he ovat kiinnostuneita Euroopasta, että Eurooppa e, on merkitystä, mutta he osoittivat myös, että he odottavat Euroopalta toimintakykyä. Tämä ei ollut mitenkään automatiikka, vaan laajat kumppanuudet, aktiivinen kansalaisyhteiskunta mahdollisesti sen, että nämä Euroopan vaalit olivat toisenlaiset. Kansalaiset haluavat toimintakykyisen unionin, EUn, joka puolustaa itseään ja vahvistaa itseään. Ja siksi on tärkeää, että tämän konferenssin kautta vihdoin katsomme eteenpäin, että olemme valmiita murrokseen, mutta se onnistuu ainoastaan, jos hoidamme tämän oikein ja rohkealla tavalla. Ja siksi tämä konferenssi ei saa olla mikään rutiini, ei, ei mitään business as usual. Meillä täytyy olla rohkeutta tulla pois mukavuusalueeltamme, mennä sinne, missä ihmiset ovat ne, jotka tuntevat itsensä syrjäytyneeksi, pois pääkaupungeista. Meidän on mentävä maaseudulle, meidän on mentävä työttömien pakeille, nuorten äh, luokse, niiden luokse, jotka näkevät Euroopan kriittisesti, jolle Eurooppa ei välttämättä ole tärkeä hanke. Ja siksi on tärkeää, että kansalaiset voivat alusta asti vaikuttaa tähän, eikä niin, että vasta lopussa sanotaan kyllä tai ei, kun kaikki on jo paketissa. Siksi me olemme sanoneet selvästi, että tässä konferenssissa Euroopan tulevaisuudesta näemme suuren mahdollisuuden. Meillä on toimielimellinen täysistunto, jossa on myös kansalaisyhteiskunnan edustajia ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, joka edustaa kansalaisyhteiskuntaa, mutta meillä on myös alueiden komitea, koska tarvitsemme kaupunginjohtajia, aluevaltuutettuja, jos haluamme, että tämä keskustelu viedään myös kansalaisten pariin. Siksi toivon, että olemme rohkeita ja uskallamme mennä uusia polkuja ja tehdä Euroopasta yhdessä sosiaalisempi, demokraattisempi ja toimintakykyisempi. Kiitoksia. Edustaja Verhofstadt, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Let's first. Aivan ensiksi on vedettävä sellainen loppupäätelmä, että ensimmäistä kertaa 20 vuotta sen jälkeen, kun kontti pantiin pystyyn, kolme toimielintä taas ovat sitä mieltä, että pitää taas uudistaa Euroopan unionia. Tämä on jo tärkeä seikka. Tämä on todellakin ensimmäinen kerta tuon valmistelukunnan kokoontumisen jälkeen, eli nyt myöntää, että todellakin tarvitaan uudistusta Euroopan unionissa. Minä en lähde edustaja Lehutkon kanssa nyt mm, keskustelemaan. Hän ei ole enää paikalla täällä täysistunnossa, mutta syyt siihen, miksi haluamme tämän konferenssin, on, että meillä on todellakin tiedostettuja ongelmia Euroopan unionissa. Meillä on Brexit, suuri maa poistuu Euroopan unionista on vaikea sanoa, että täällä on kaikki asiat hyvin. Ei, tämä on kyllä ongelma. Meillä on ongelma, kun yksi kun suuri maa poistuu sta Viisi vuotta maahanmuuttokriisin jälkeen ei vieläkään ole Dublinin asetusta uudistettu. Tämä osoittaa, että meillä on ongelma Euroopan unionissa, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä, että talouskriisi alkoi, eikä vieläkään ole olemassa pankkiunionia EU:ssa. Tämä osoittaa todellakin, että ongelma on. Ja kun venäläiset ja amerikkalaiset tekevät kaikki päätökset täällä lähistöllä, Syyriassa, Libyassa ja Ukrainassa, no tämäkin osoittaa, että meillä on ongelma. Tosiasiahan on se, että kansainvälisellä areenalla Meille nauretaan, Erdogan meitä kiristää ja Trump määräilee ja Kiinan hallitus jättää meidät ihan huomiotta. Siitä syystä haluamme uudistaa Eurooppa ei siksi, että sanomme, että koska ollaan eurooppalaisia, niin täällä kaikki hoituu hienosti. Ei, huominen maailma on uudenlainen ja siinä imperiumat, kuten Kiina ja Venäjä, Amerikka, ovat määrässä asemassa. Emme me halua imperiumiksi, mutta meidän pitää ajaa sellaista Eurooppaa, missä lapsemme ja lastenlapsemme pystyvät sitten hengissä selviämään tällaisessa maailmassa. Ja tällä hetkellä tämä ei onnistu. Tarvitsemme tähän uuden metodin, toisin kuin valmistelukunnassa. Tuollaan kaikki tapahtui ylhäältä alaspäin. Ja ylhäällä oli Valérie Giscard d'Estaing, ja tämä oli todella vakuuttava tuolloin, mutta nyt pitää tehdä ihan päinvastoin, ei siis ristiriidassa tämän kanssa, vaan lähteä liikkeelle kansalaista ja sitten mennä ylöspäin niin, että Monen ja Schumannin sukupolven jälkeen ja ja Mitterrandin sukupolven jälkeen tarvitaan nyt kolmas liike. Ja siinä on huomioitava ensimmäisen sukupolven visio ja toisen sukupolven rohkeus. Kiitos. Mr. there are uh, two requests for blue card. Uh, teille on kaksi sinisen kortin kysymystä edustaja uh, Rolandilta. Ensimmäinen, ottako sen vastaan? Teillä on onnea, edustaja Roulon, tänään. Olkaa hyvä. You feel lucky with you, Mrs. Chairman. Tunnen oloni onnekkaaksi, eh, kun te olette täällä puhemies. Herra Verhofstadt, puhumme Euroopan tulevaisuudesta, mutta yksi eh, eh, Euroopan huolenaiheesta on teidän riippuvaisuutenne geopoliittisista vihollisesta. Ne mainitsitte äh, Putinin ja Venäjän, mutta Nord Stream 2 äh, putki, joka tuo kaasu äh, Eurooppaan Venäjältä, se hyväksyttiin, kun Tanska allekirjoitti tämän. Oletteko samaa mieltä kanssanne, että Euroopalla ei ole mitään mahdollisuutta tulla riippumattomaksi energiasta, kun tämä tilanne on? Kiitoksia edustaja Minastilla oli kysymys. Edustaja verhoista, te sanoitte, että te haluatte tehdä alhaalta ylös lähestymistavan mahdolliseksi. On liikkeellä huhuja, että tietyt ryhmät ovat jo sopineet siitä, kenen pitäisi tätä konferenssia johtaa, ja teidänkin nimenne on mainittu tässä yhteydessä, joten haluaisin tietää, ja kuulla teiltä nyt, että nämä huhut eivät ole totta ja että konferenssin itsensä pitäisi päättää, kuka sitä johtaa. Seems to be a good idea to have a democratic process. Kuulostaa aika hyvältä idealta, että on demokraattinen prosessi, niin saadaan kaikki kansalaiset mukaan, niin kuin vaaleissa. Tämä olisi kyllä paras tapa toimia. Ehkä voitaisiin pyytää, että herra Sassoli järjestäisi tämän koko proseduurin. Ehkä minä olen ehdokkaana vaikka tähän tehtävään. Ja sitten brittiystäville haluaisin sanoa Nord Streamista. Tämä oli ihan hyvä kommentti, mutta tämä, mitä se oikein osoittaa? Mistä se on osoitus? Se on osoitus siitä, että Euroopan unioni on tarpeeksi vahva ja se osoittaa, että eurooppalaista energiayhteisöä ei ole olemassa. Eli todellakin ihan niin kuin Brexitin ajan osalta, jotka puhut Nord Streamista, no todellakin pitäisi saada tämä energiayhteisö mahdollisimman nopeasti aikaiseksi. Kiitos. Our next speaker for one and a half. Kiitoksia seuraava puhuja puolitoista minuuttia. Edustaja Allard, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia puhemies. Minä haluaisin puhua eh, mahdollisuuksista ja ratkaisuista eh, ongelmien lisäksi. Niistä, joita Euroopan me voimme löytää. Tämä Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi on demokraattinen harjoitus, kuten me jo kuulimme. Eh, Brexit vaikuttaa progressiivisen agendan etelemiseen Euroopassa. Te voitte luottaa siihen, että me yhä tuemme kansainvälisiä ulospäin katsovia eurooppalaisia arvoja, jotka ovat vahvasti meidän ajattelumme ytimessä Skotlannin Tätä konferenssia tarvitaan, koska meitä vastaan hyökkäävät populistit. Politiikka ei ole koskaan että me joko etenemme tai taannumme, ja tämä konferenssi on tapa päästä eteenpäin, mahdollisuus kaikille jäsenmaille, mukaan lukien mahdolliset tulevat jäsenmaat. Skotlanti on yksi näistä tulevista jäsenmaista. Siitä ei ole epäilystäkään. Skotlanti aloittaa ja muut yhteiskunnan kuningaskunnan osat tulevat seuraamaan. Se, mitä on todettu jo kauan aikaa sitten, pätee yhä Skotlannissa. Me katsomme sivilisaation puoleen ja Yksi ajatus on se, että meillä olisi demokraattinen edustus kaikille Skotlannissa eläville, tulivat he mistä tahansa. Eikö olisi fantastista, että kaikki eurooppalaiset osallistuisivat tähän konferenssiin? Kaikki Euroopassa asuvat, eivät vain Euroopan kansalaiset. Tämähän pohjaa eurooppalaisille laille ja niin tekee moderni Skotlantikin. Skotlanti katsoo tähän konferenssiin tulevana Euroopan unionin jäsenmaana. Mr. Beck for... Edustaja, 12, 2,5 minuuttia. Uh, Kiitoksia, puhemies. Vuonna 2000 EU käynnisti Lissabonin agendansa, jotta EUsta tulisi kaikkein kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous vuoteen 2010 mennessä. Kun 2010 lähestyi, viit vastaukset tähän agendaan poistettiin EUn nettisivuilta ja suunnitelma uudelleen nimettiin Eurooppa 2020 strategiaksi. 2020 on nyt ja kaikkein kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon pehustuva talous on ehkä sitten Ähm, maailman moraalin vartija, mutta siellä on myös korkein kuluttaja, tulo- ja yritysverotus maailmassa, korkea työttömyys ja alhaisin kasvu äh, heti Japanin jälkeen. Euroalueen integroiduimmista maista, äh, maissa talous tiedot ovat vieläkin heikommat ja vähän järkevämmät euron ulkopuol- kuin vähän järkevimmissä euron ulkopuolisissa jäsenvaltioissa. Nyt ehdotetaan sitten konferenssia Euroopan tulevaisuudesta, että Euroopasta tulisi demokraattisempi. Mainitaan EU-talous, mutta ehdotetaan myös lisää veroja ja eurooppalainen vihreän kehityksen ohjelma mm, yhden miljoonan euron arvosta kun Euroopan vaikutus ilmastoon on minimaalinen ja eurooppalaisen elämäntavan nimissä äh, vaaditaan lisää Euroopan ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa, jotta Euroopasta tulisi vähemmän eurooppalainen. EUn demokratia ei ole demokratiaa Euroopan kansoille eikä Euroopan kansojen nimissä. Äh, Sigmund Freud puhui paosta sairauteen äh, kuvaillakseen sitä, että neuroottisesti vältetään epätyydyttävää tulevaisuutta sen sijaan, että yritetään saada aikaan terveyttä. Neuroottinen potilas yrittää salaa pysyä sairaana. Onko mitään parempaa diagnoosia Euroopasta tänä päivänä, kun meitä uhkaa totuus, niin komissio yrittää ottaa narkoottisen liiallisen annoksen lääkettä, jotta voi ottaa lomaa todellisuudesta. Edustaja Krasnodevski, puolitoista minuuttia. E, ja salissa ei vihelletä. Kiitos puhemies. Euroopan unionin tulevaisuus ei ole sama asia kuin Euroopan unionin tulevaisuus, siis Euroopan ja Euroopan unionin, sillä Eurooppa oli olemassa ennen Euroopan unionia ja Eurooppa on olemassa jatkossakin, vaikka unioni muuttuisi tai lakkaisi olemasta tai siitä tulisi uudenlaista yhteistyötä. On kuitenkin selvää, että meidän on tehtävä tämä erotus ja on kuitenkin puhuttava siis Euroopan unionin tulevaisuudesta. Se on tärkeä keskustelu, sillä jotkut konservatiivit ja vasemmistolaiset sanovat, että Euroopan, Euroopan nyt tien risteyksessä tai ollaan menossa alamäkeä. Me tarvitsemme avointa keskustelua, emmekä halua ennakoida – mitään mahdollisia muutoksia. Ei saa jakaa eurooppalaisia hyvin ja huonoihin eurooppalaisiin. Ja olemme myös samaa mieltä siitä, että Euroopan tulevaisuutta koskevaan keskusteluun pitäisi ottaa eurooppalaiset mukaan. Mutta tiedämme, että ei ole olemassa mitään yhtä ainoaa eurooppalaista julkista tilaa. Siksi tämä pitäisi tehdä kansallisella tasolla. Kansalaisten kuuleminen pitäisi olla todellakin kuulemista ja pitää muistaa, että on perustamissopimuksen säännökset olemassa. Edustaja Scholz, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komissio on antanut Euroopan parlamentille johtoaseman äh, tässä äh, konferenssissa, joka on tarkoitettu kaksivuotiseksi. Se on hyvä asia. Ja tämän päiväisellä päätöslauselmalla parlamentti äh, neuvostolle, komissiolle ja julkisuudelle antaa konkreettisen ehdotuksen siitä, miten yhdessä kaikkien kansalaisten kanssa pystytään uudelleen määrittämään eurooppalainen politiikka ja vastaamaan niin moneen tulevaisuuteen tulevaisuuden haasteeseen sekä päivittäisiin ongelmiin. Sen jälkeen, kun meillä on ollut vuosia vaikeita kriisejä ja yritetty niitä voittaa, meidän on nyt yhdessä katsottava, millaista Eurooppaa me haluamme äh, ja tarvitsemme, mitä pitäisi muuttaa äh, minun mielestäni parlamentin äh, alkulähtöpiste on erittäin tärkeä, että kansalaiset pannaan konferenssin keskiöön, että hyvin innovatiivisella tavalla yhdistetään osallistava demokratia ja kansalaisten osallistuminen eh, EU-politiikan tulevaisuuden eh, käsittelyssä. Kyllä, konferenssi EUn tulevaisuudesta tarkoittaa sitä, että kuullaan kansalaisia, heidän toiveitaan, odotuksiaan ja vaatimuksiaan EUlle. Heidän pitäisi päättää siitä, mistä asioista keskustellaan, eh, millaisia demokraattisia puutteita poistetaan ja mm, kuinka luodaan poliittinen strategia, jotta politiikka olisi toimivaa EU-ssa ja kansallisella tasolla. Hyvä IDEN edustajat, pelkäättekö te kansalaisia, jotka solidaarisesti haluavat toimia Euroopan mantereella. Tässä me tarvitsemme avoimuutta ja moderneja tiedotusvälineitä. Siksi tämän konferenssin on mentävä pidemmälle kuin valmistelukunta. Kiitoksia.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 ja todellisuudessa te huolehditte kapitalismista ja haluatte puolustaa sitä kommunismin vastaisin liikkein, mutta teillä ei ole kansalaisten luottamusta eikä uuden poliittisen polven luottamusta. Te puhutte teoriasta ja kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamisesta. GUE tukee tätä päätöslauselmaa, mutta Euroopan unioni ei muutu. Ääri oikeisto on todennut, että täällä on virheitä ja se on totta me toimimme nyt kaikkein heikommassa ole, asemassa olevia kansalaisia vastaan. Heidän pitäisi voida sanoa sanansa tulevaisuuteen liittyen. Tulevaisuuden pitäisi olla sosialistisempi. Kiitoksia. Euroopan unioni ei ole mikään sattuma, vaan se lähti liikkeelle rauhasta ja sodan kauhuista. Meillä on ensimmäinen sukupolvi, joka ei ole kärsinyt sodasta ja on unohtanut sen Euroopan unionin rauhanprosessi, joka on nyt pysähtynyt ja lähtee menemään takapakkia. Eurooppa oli unelma, mutta nyt se on todellisuus, joka ei ole tyydyttävä. Meidän pitää uudelleen rakentaa tämä unelma, mutta näinä aikoina poliitikot eivät ole legitiimejä unelmoimaan ja politi- poliitikot puhuvat tällä hetkellä liikaa, on li- li- liikaa iskulauseita. Me teemme eron itsemme ja kansalaisten välille vaikka kansalaiset ovat meidät valinneet, me olemme vaalikampanjoissa puhuneet kansalaisten kanssa ja me itse olemme myös kansalaisia. Ja jos emme ole, niin mitä täällä teemme? Kansalaiskokoukset, jotka ovat parlamenttien rinnalla, vievät parlamenteilta legitimiteettiä. Euroopassa ei tarvita unelmoivia poliitikkoja, vaan sellaisia, jotka uskovat, uskovat Euroopan unionin, jossa ei ole kansallismielisyyttä, ei rajoja, ei syrjintää, jotka uskovat, että kyseessä ei ole ainoastaan Euroopan neuvosto, vaan että uskotaan, että liittovaltiopohjainen Eurooppa on hyvä. Meidän pitää miettiä, miten halutaan töitä tehdä, mutta ei ole vielä mietitty sitä, minne pyritään, pitää miettiä sitä, mihin, minkälaiseen Eurooppaan uskomme, enkä, eikä sitä, minkälaiseen sitä unelmoimme. Is a blue card. Kiitoksia edustaja Gonzales Pons teille. On sinisen kortin kysymys.